kanssa näissä asioissa siinä juridisessa kehyksessä, jotka perustamissopimukset meille antavat. La discussione chiusa e... Keskustelu on päättynyt. Äänestys on torstaina kello 12. Ja esityslistan mukaan seuraavaksi Christian Eilerin mietintö siviili- ja sosiaalisyhteistyö sekä siviili- ja sotilasvalmiuksien kehittäminen puhemies, komission jäsen, arvon kollegat. Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat sitoutuneet kansainvälisellä tasolla tuomaan tukea siviilikriisi hallintaan maailmassa. Tämä on tehty myös Helsingin sopimuksen puitteissa moneen kertaan mutta monta kertaa tuntuu siltä, että se on olemassa vain paperilla. Konkreettisesti, kun puhutaan Euroopan unionin siviilitoimista, Europol, Eurolex, 25 prosenttia jäsenvaltioiden luvatuista paikoista niitä ei ole täytetty. Jäsenvaltioiden tavoitteet ja rakenteet unionin siviilituelle ovat hyvin kaukana siitä, mikä olisi ihanteellista. Ja sen vuoksi Euroopan, union, Euroopan parlamentti on tehnyt tähän oma-aloitteisen mietinnön, joka liittyy siviili- ja sotilaskoordinoinnin tehostamiseen. Ihan konkreettisesti tämä merkitsee sitä, että parlamentti tässä mietinnössään tuo jälleen kerran esiin, että erityiset siviilisotilaalliset tehtävät EU-ssa ovat yksi unionin tärkeimpiä ulkopoliittisia välineitä yhteisenä turvallisuuspolitiikan ja puolustuspolitiikan luomiseksi. Me olemme lähteneet tässä nyt hieman erityiselle tielle, emme ole tehneet mietintöä, vaan olemme ensin tutkineet tämän mietinnön empiirisiä pohjia. Ja saimme tälle hyvin laajan enemmistön ulkoasioiden valiokunnassa ja sen pohjalta sitten tehneet konkreettisia ehdotuksia. Strategiselta tasolta niin tarvitaan tällaista siviili- ja sotilasosa-alueiden strategista rakentamista ulkosuhdehallinnon puitteissa. Me tarvitsemme yhteisen päämajan niin, että meillä olisi myös Äh, tällainen äh, houkutteleva kannustussysteemi kansallisille äh, henkilöille niin, että saisimme mahdollisimman hyvää henkilökuntaa paikalle. Meillä on konkreettisia ehdotuksia siitä, millä tavalla koulutamme sekä siviili- että sotilashenkilökuntaa. Meillä on myös ehdotus rahoitukselle ja koulutukselle ja rahoituksessa siinä, että me toimisimme artikla 41 mukaisesti. Ja sen lisäksi kysymys on siitä, että meidän täytyy saada vahvempaa yhteistyötä tulevaisuudessa poliisin ja sotilaallisen äh, yksiköiden välillä. Meidän täytyy miettiä sitä, millä tavalla näitä molempia välineitä voitaisiin operationaalisesti hyvällä tavalla käyttää ja että olisi ero puhtaasti sotilaallisen ja siviilioperaation välillä. Sitten mitä tulee näiden nopean toiminnan joukkojen perustamiseen, me vaadimme rahoitusmekanismia. Me haluamme, että nämä joukot olisivat nopeasti käytettävissä ja haluamme myös, että, että nämä taistelujoukot, niitä voitaisiin käyttää siviilien turvaamiseen sekä myös missioiden turvaamiseen. Sitten mitä tulee eh, tutkimukseen ja eh, teknologiaan ja eh, erilaisiin välineisiin, mitä meillä unionissa on. Me olemme käsitelleet tässä konkreettisia kysymyksiä, kuten varustelut, varastointi, kansainvälinen yhteistyö Naton ja YK kanssa tässä on kysymys myös siitä, että voisimme välttää kaksinkertaista rakennetta, käytettäisiin olemassa olevia rakenteita paremmalla tavalla, voisimme tätä kautta paremmin hyödyntää ilmaliikennekapasiteettia ja että voisimme tehdä parempaa yhteistyötä kriiseissä molempien järjestöjen kanssa. Euroopan parlamentti parlamentti on uusien äh, velvollisuuksiensa myötä tässä nyt kantanut tämän vastuun. Ja äh, tämä mietintö on saanut kaikkien ryhmien tuen. Meistä on tärkeää, että meidän täytyy katsoa, millä tavalla jatkossa parannamme Euroopan unionin sekä siviilikriisi- että sotilaallista hallintaa. Il catch di AI, eh, abbiamo solo un oratore, la parola... Sitten catch the eye, minulla on vain yksi puhuja. Kollega Segdi, olkaa hyvä. a szót, elnök asszony, tisztelt Kiitos, rouva puhemies, arvoisat naiset ja herrat ja hyvät edustajat. Kaikkein tärkeintä on tietää, pidämmekö tärkeänä sitä, että siviili- ja sotilasrakenteet tekevät yhteistyötä. Ja äh, Unkarin Jobbikin edustajana olen sitä mieltä, että kyllä on hyvin tärkeää, että siviili- ja sotilasyhteistyö taataan. Unkari on tästä hyvä esimerkki, koska äh, oikeastaan 2007 äh, tapahtumat todella osoittivat, kuinka voidaan toimia tällä tavalla, tai kun on ollut vaikkapa humanitaarisia toimia tai vaikkapa leivänjakelutoimia tai tällaisia, niin tässä yhteydessä olemme olleet esimerkkinä. Ja tässä näin ollen hallitus kuitenkaan ei ole millään lailla halunnut kiittää tällaisesta toiminnasta näitä henkilöitä päinvastoin. vastoin jos ajatellaan siviili- ja sotilasyhteistyötä, niin on olemassa hyvin samantyyppisiä organismeja ja niiden täytyy saada kunnioitusta niiltä, jotka haluavat osallistua näihin toimiin. Ja heitä täytyy myöskin kunnioittaa, jos he haluavat ympäristöä vaikkapa säilyttää. Ja näitä henkilöitä on myöskin heidän yhteiskunnassaan kunnioitettu. Grazie. La parola all'onorevole Erenhauser, prego. Ja sitten Erenhauser, olkaa hyvä. Kiitos. Siviili- ja sotilasvälineiden yhdistäminen, niin sitähän nyt on olemassa nyt jo. Mehän saimme informaatiota sekä siviili- että sotilaspuolelta tämän ulkoisen toimien kautta. Mutta toki ajatushan tässä on se, että Euroopan unioni ulkopuolella toimisi siviilijärjestelmiensä kautta ja siitä unionia on kiitelty. Minusta siviili- ja sotilasvälineet pitäisi pitää erillään. Mutta minä halusin vielä kerran painottaa asiaa, joka mielestäni on hieman hämärtävää. Esimerkiksi jobik puolue Unkarissa järjesti tällaisen marssin myös Itävallan puolella ja he marssivat äh, kiväärit ja, ja, ja pistimet tanassa. Minusta se ei ole äh, hyväksyttävää. Minä vastustan, että tällaisia toimia on. Se ei todellakaan puhu eurooppalaisen aatteen puolesta. Eh, l'onorevole eh, Enesa eh, Renauser accetta la Edustaja Ehrenhauser, hyväksyttekö te kysymyksen sinisellä kortilla? Ez, amit a képviselőtársam on, az egyszerű hat. Hyvin lyhyt vastaus. Se, mitä kollega tässä sanoi, on täyttä valhetta. Jobbik ei ole, eikä unkarilainen kaartikaan ole koskaan millään lailla toiminut rikollisesti eikä rikkonut lakia kysymys on neoliberaalin puolueen propagandasta, joka nyt osoittaa Jobbikia sormella ja kaartia, joka kuitenkaan ole koskaan lakia rikkonut ja haluamme kuitenkin vielä edelleen toteuttaa lainsäädäntöä. En minä väittänyt, että Jobbik olisi rikkonut lakia vastaan. Minä sanoin vain, että he marssivat, äh, marssivat kiväärit ja pistimet ojossa. Ja siihen te ette ottaneet kantaa ollenkaan. Bene, eh, diamo ora la parola eh, alla commissione. Selvä. Nyt sitten komissiolle puheenvuoro. Olkaa hyvä. Thank you, Madam President. I'll focus on the report. Kiitos, rouva puhemies. Tämä on hyvin tärkeä mietintö ja hyvin hyödyllinen mietintö. Myöskin haluan kiittää Äh, herra ja hänen osuudestaan. Tämä on hyvin hyödyllinen mietintö, koska tässä keskitytään äh, siviili-sotilasyhteistyön äh, tavoitteisiin, ja tämä on todella komission keskeinen painopistealue ja tämä liittyy EUn kattavaan kriisinhallinta lähestymistapaan myöskin se, että luodaan Euroopan ulkosuhdehallinto on myöskin tämän äh, painopistealueen ilmentymä. Ja juuri tämän ulkosuhdehallinnon konsepti äh, ja sen toteuttaminen äh, menee aivan samaan suuntaan kuin ne ehdotukset, mitä tässä mietinnössäkin on. Ja erityisesti sillä, että otetaan mukaan yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikan rakenteita yhteiseen tähän ulkosuhdehallintoon. Me tuemme täysin sitä, kuinka siviilivoimavaroja on kehitetty, jotta todella resursseilla saataisiin äh, tarvittavat tarpeet katettua. Ja nyt palkkausmenetelmistä on päätetty, jotta voitaisiin saada riittävästi asiantuntijuutta tähän ulkosuhdehallintoon. Kuten kaikki tietävät, tämä ei aikaisemmin ollut mahdollista. Hyvin monissa äh, mietinnön kohdissa on otettu huomioon ne erityiset toimenpiteet, joihin on ryhdytty, ja tämä liittyy erityisesti siihen, että siviili synergiaa edistetään, että käytetään paremmin taistelujoukkoja hyväksi, että rahoitetaan, koulutetaan ja ollaan yhteistyössä avainkumppaneiden kanssa, kuten juuri YK ja Naton kanssa. Me tuemme myöskin sitä, että vahvistetaan suhteita uudelleen EUn ja Yhdysvaltain YK välillä. Olemme tehneet jo paljon yhdessä ja nyt YK pääsihteeri ja EUn johtajat tapasivat Lissabonissa noin uudelleen. Ja tietysti NATO-EU-suhde on myöskin hyvin tärkeää meille ja se myöskin eilen kävi ilmi tuossa NATOn huippukokouksessa Lissabonissa. Me puollamme myöskin sitä, että pannaan täytäntöön kaikki käytännön toimenpiteet, jotka vahvistavat konkreettista yhteistyötä EUn ja Naton välillä ja takaavat erityisesti yhteistyön silloin, kun toimitaan samoilla sotanäyttämöillä komission korkea edustaja, komissio ja korkea edustaja myöskin ovat Euroopan parlamentin kanssa tarkastelemassa toimintatapoja, kun kysymys on siis siviili- ja sotilasyhteistyöstä. Kiitokset. Grazie. La votazione si... Kiitos. Äänestys on huomenna 11.30 ja 23. marraskuuta seuraava kokous kello 9-13, 2030 ja 21.24. esityslista on julkaistu.